kansalaisille, jotka ovat ottaneet meihin yhteyttä viimeisten viiden vuoden aikana. Kiitoksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Täällä sekä enemmistö että vähemmistökannat riippuvat aiheista ja me emme tiedä, mitä Euroopan vaalit tuovat tullessaan, mutta tärkeää on, että jatkamme täällä parlamentissa tässä yhteistyön hengessä. Äänestys toimitetaan kello 12 tästäkin mietinnöstä. Näin pääsemme esityslistalla seuraavaan aiheeseen joka on kollega Paina Joutovin mietintö aiheena kadmiumia sisältävät paristot ja akut. Esittelijä saa puheenvuoron. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puhemies. Arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Pitkään olemme neuvotelleet parlamentin neuvoston ja komission kesken. Ja vihdoinkin olemme päässeet yhteisymmärrykseen tällaisesta kunnianhimoisesta, mutta realistisesta ehdotuksesta koskien pattereita ja akkuja, jotka sisältävät ö, kadmiumia. Haluaisin korostaa kahta seikkaa, jotka liittyvät tähän saavutettuun lopputulokseen. Kolmikantaneuvotteluissa sovimme siitä, kompromissista, joka liittyy kadmiumia sisältäviin johdottomiin työkaluihin ja että tämä määräaika olisi 2016. Tämä ensimmäisen käsittelyn sopimus, tästä äänestämme tänään täällä ja sitä kautta parannamme nykyistä lainsäädäntöä ja poistamme direktiivissä vielä olevia reikiä. Tavoitteena on varmistaa, että voimme äh, suhteellisen alhaisin kustannuksin siirtyä uusin järjestelmiin ja suojella samalla ympäristöä sekä kansalaisia. Minä uskon, että tämä sopimus on vahva viesti kaikille. Toinen tärkeä asia tähän ehdotukseen liittyen on se, että olemme ottaneet myöskin äh, elohopean huomioon. Ja tämä liittyy juuri näihin nappiparistoihin. Olen iloinen siitä, että Envi-valiokunnan kollegat ovat olleet tyytyväisiä tähän ehdotukseen ja ovat olleet valmiita tukemaan sitä. 2015 vuoden jälkipuoliskolla elohupea kielletään näistä nappi paristoista. 5000 tonnia elohopeaa menee ympäristöön vuosittain juuri näistä paristoista ja olen iloinen siitä, että olemme saaneet tällaisen positiivisen ja kunnianhimoisen batteridirektiivin aikaiseksi. Tämä muutos tulee todellakin viemään EUn edeltä, edelläkävijäksi tällä alalla. Se on vahva positiivinen viesti sen suhteen, että kadmiumista ja elohopeasta luovutaan ja näin nämä myrkyt eivät pääsisi ympäristöön. Ja lopuksi saanen kiittää myöskin varjoesittelijöitä heidän työstään, sillä ilman heidän oivaa tukea tätä tulosta ei olisi koskaan saatu yh aikaiseksi. Slyter Bukovic, Jorgensen, Uski ja Mastalka, kiitokset teille hedelmällisestä yhteistyöstä näiden neuvotteluiden aikana. Haluaisin toivoa, että kaikki voisivat tukea tätä parlamentin, neuvoston ja komission aikaa saamaa sovintoa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa komission jäsen Sefcovic, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvät eh, parlamentin jäsenet. Aivan ensiksi haluaisin kiittää ja onnitella esittelijä professori Panajatove ja hänen kollegoita ja varjoesittelijöitä perusteellisesta työstä koskien komission ehdotusta lopettaa kadmiumin käyttö johdottomissa työkaluissa. Tuotteen äh, ehdotusta me olemme myös tyytyväisiä tästä nappiparistojen elohopean kieltämisestä ja muista tekijöistä, ener, ympäristö- ja ihmisterveysvaikutukset LHPllä olevat suuria ja ne ovat pitkäaikaisia ja on myrkyttömiäkin vaihtoehtoja neuvosto ja parlamentti ovat sitä tukeneet seitsemännessä ympäristöohjelmassa olisi eh, tuettava eh, tutkimusta kehitystä turvallisempien vaihtoehtojen löytämiseksi tarkoituksena on vähentää mm, jätteitä ja edistää kierrätystä. Komissio tuki, tukee tuloksen sisältöä. Menettelyllisesti on tehty muutoksia komission ehdotukseen ja tästä kolme asiaa. Ensinnäkin, että lauseke, joka koskee, ettei lausuntoa anneta täytäntöönpanovista asetuksesta ja delegoituja säädöksiä koskeva muutos sekä konsolidoidun version käsittely jättämme täydellisen kertomuksen näistä muutoksista täysistunnolle aivan pian. Kiitoksia. Ja kansanpuolueen nimessä puheenvuoro saa edustaja Kukovic. Kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, komission ja sen kollegat. Paristodirektiivin muutos tuo monia parannuksia luonnon, ympäristön ja kuluttajien kannalta ja se tuo myös lisäarvoa teollisuudelle. Tiedämmekö me todella, kuinka pitkälti päiväinen elämämme on riippuvainen paristoista? Usein ne jäävät huomiota. Paristot mahdollistavat sen, että voimme nauttia modernista elämästä – Teknologinen edistys usein tarkoittaa johdottomuutta, mutta toki tällä voi olla myös haittavaikutuksia terveyden kannalta. Komissioon on vedottu, jotta se uudistaisi olemassa olevaa direktiiviä, koska tekniikka on kehittynyt, parantunut ja on saatu uutta tietoa ympäristövaikutuksesta. Komissio ehdotti nikkeli-kadmium paristojen kieltoa 16 miljoonaa johdatonta työkalua myydään joka vuosi, mutta vain 40 prosentissa kyseessä ovat johdattomat työkalut. Kadmiumilla on kielteisiä vaikutuksia terveyteemme. Sitä vuotaa ympäristöön, koska ihmiset käsittelevät jäteparistoja huolettomasti. Euroopan parlamentissa olemme voineet huomattavalla tavalla parantaa ehdotusta ja pitkällisten neuvottelun jälkeen tuemme ehdotusta. Näin saamme lisäturvallisuutta kansalaisille ja myös teollisuudelle siirtymäajan, jotta se voi sopeutua uusiin sääntöihin ja säilyttää työpaikat. Nikkelikadmium paristut johdattomissa työkaluissa ovat sellaisia, joita löytyy jokaisesta kodista. On todistettua, että teollisuuden enemmistö voi kehittää uusista materiaaleista paristoja, esimerkiksi litiumioniparistoja. Ja tämä parantaa tilannetta myös pekoyritysten kannalta. Uusi direktiivi sisältää nappiparistokiellon. Nämä ovat vaarallisia esimerkiksi käytettyinä lasten leikipaluissa. Tärkeää on muistaa myös se, että loppukäyttäjä voi itse poistaa, irrottaa pariston. Haluan kiittää esittelijää, koska hänen tekninen asiantuntijuutensa tällä alalla on tuonut suuren panoksen tämän tekstin parantamisessa. Paljon kiitoksia. Ja seuraavana SDn puolesta edustaja Sarbu, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Direktiiva din 2007. Kiitoksia. Vuoden 2006 direktiivi, joka käsittelee akkuja ja pattereita parista, ja siinä haluttiin kieltää kadmiumin käyttö, tehden joitakin poikkeuksia. Siinä viitattiin ympäristövaaroihin ja terveysriskeihin, kuten syöpään ja sydänsairauksiin. E- Elohoppea on käyttöön rajoitettu Euroopan lainsäädännössä sen tunnettujen psykologisten ja fysiologisten seurauksien takia Euroopan unionilla on vastuuna suojella ympäristöä ja väestön terveyttä. Terveys, turvallisuus, ympäristö usein ovat törmäyslinjalla teollisuuden ja kansalaisten mukavuuden halun kanssa olisi siis löydettävä tasapaino. Olen sitä mieltä, että direktiivissä tällainen tasapaino saavutetaan. Näiden aineiden myrkkyjen vähentäminen kotitalouksissa käytetyissä laitteissa on oikein tervetullut. Näin voidaan vähentää terveyteen kohdistuvia myrkkyvaaroja. Samaan aikaan rohkaistaan innovoivien teknologioiden kehittämiseen, jotta saataisiin aikaan äh, parempia tuotteita. Samaan aikaan saastumista vähennetään ja terveydentilaa parannetaan. Neuvosto on siis hyväksynyt parlamentin ehdotuksen, joka koskee kotitaloudessa käytettäviä laitteita niin, että parista olisi vähemmän. Tänä päivänä liian helposti heitetään roskikseen kokonaisia laitteita, kun paristot lakkaavat toimimasta. Uh, Paljon kiitoksia. Ja seuraavana vihreiden nimissä edustaja Slyter, puolitoista minuuttia. Tack, herr ordförande, och... Herra puhemies, paljon kiitoksia. Katmium ja elohopea, nämä ovat kaksi todella myrkyllistä raskasmetallia, jotka vaikuttavat meihin. Ja vihdoinkin, 2006 tämä ei onnistunut, mutta vihdoinkin nyt pääsemme eteenpäin, eli että näistä aineista luovutaan nappiparistoissa. Järjestelmä voidaan ottaa hyvin nopeasti käyttöön, sen ei pitäisi olla mikään ongelma, ja vuoden 2016 lopussa voimme luopua myöskin tästä turhasta poikkeuksesta. Lobbarit saivat ajettua tämän turhan poikkeuksen läpi. Kiitokset kollegoille tästä erinomaisesta yhteistyöstä. Tätä kautta olemme saaneet tämän tuloksen aikaiseksi ja olen myöskin ylpeä siitä, että kun viimeksi emme onnistuneet tässä tehtävässä, niin nyt saimme tämän tuloksen aikaiseksi. Eli että paristot voidaan itse vaihtaa ja viedä kierrätykseen. Jos katsotaan Applen tai Samsungin laitteita, niin pattereiden vaihtaminen on hyvin hankalaa. Kilpailua pitäisi olla. Paristot pitäisi pystyä vaihtamaan helposti ja pitäisi pystyä käyttämään kierrätettäviä tuotteita. Sen pitäisi olla mahdollista, mutta jo vuonna 2009 me olisimme voineet merkitä nämä pois heitettävät paristot, sillä kun ostamme paristoja, niin siinä on merkintä, kuinka paljon energiaa niissä on mutta meidän pitää myöskin selkeästi ilmoittaa, että silloin kun bensaa tankataan, niin silloin pitäisi myöskin tietää, että kuinka pitkälle matkalle se riittää. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavan edustajan Nicholson, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Lopullinen sopimus Pariisdirektiivistä on tervetullut, vaikkakin olisin halunnut pidemmän siirtymäajan nykyiselle poikkeukselle. Kompromissi on hyväksyttävissä, kun otetaan huomioon lisäsopimukset olemissa olevien varastojen myymiskelpoisuudesta, kunnes kaikki varastot on myyty loppuun. Tämä on erityisen tärkeää pienille pekoyrityksille, joihin kohdistuu jo kielteisiä vaikutuksia kadmiumin, kadmiumparistojen poistosta. Elohopeakielto ja nappiparistokielto on askel siihen suuntaan, että pääsemme niihin tavoitteisiin, joita sopimuksessa elohopean suhteen asetetaan vuodelle 2020. Varastoja voidaan myydä aina loppuun saakka ja tämä on tervetullutta. Näin yritykset voivat sopeutua uusiin poikkeussääntöihin. Tämä on aivan järkevää, tämä elohopean kohtelu ja kompromissi on hyvä. Kolmikanta tulos on huomattava parannus ja voin hyväksyä tämän lopputuloksen. Kiitos. Seuraavana edustaja Paskaa IFDn nimissä ja puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Olemme kaikki tietoisia siitä, että paristojen ja akkujen tuottaminen ja käyttö, kun ne sisältävät kadmiumia, on ongelmallista ympäristövaikutusten takia. Ne voivat päätyä, tämä aine voi päätyä myös ihmisen elimistöön. Siinä se on myrkyllistä ja hyvin vaarallista, haitallista. Tästä syystä meidän olisi johdonmukaisesti tuettava näiden kadmiumin keräys- ja kierrätysjärjestelmien kehittämistä niin, että kadmium saadaan kokonaan kerätyksi ja vaihtoehtoisena teknologiana voimme käyttää litium-ioniakkoja, mutta ne ovat kalliimpia ja alemman elintason maissa ne eivät ole niin suosittuja. Komissio ehdottaa, että vähitellen käytöstä poistettaisiin nämä tuotteet vuoteen 2015 mennessä ja tuottaisin uutta teknologiaa, mutta tämä teknologia on kalliimpaa. Siksi olen yhtä mieltä esittelijän kanssa, että tämä, tämä parempi kompromissi yleisön kannalta olisi se, että määräaika olisi vuonna 2016 tai jopa myöhemmin. Kiitoksia. Köszönöm szépen. Most Mirski urat illeti a szó. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja, edustaja Mirski, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, herra puhemies. Tarkkaan perehdyin tähän Panajotovin tekstiin. Olen tyytyväinen voidessani sanoa, että olen hänen hyvä ystävänsä ja että hän on laatinut näin tärkeän mietinnön. Tämä antaa meille mahdollisuuden suojella satoja tuhansia ihmisiä elohopealta ja muilta myrkyllisiltä aineilta. Olen usein kritisoinut komissiota, mutta tänään Haluan kiittää komissiota. Kun työ tehdään kunnolla, niin tulokset näkyvät heti. Vaarallisia metallia sisältävät paristot, erityisesti elohopeaa sisältävät paristot ovat vaarallisia ja näiden vaarallisten aineiden kieltäminen parantaa terveydellistä tilannetta. Me olemme täällä parlamentissa tehneet erittäin tärkeää työtä ja voin sanoa, että olen ylpeä tästä työstä ja olen ylpeä voidessani olla esittelijän ystävä. Ja minä voin tukea tätä saavutettua tulosta. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Nyt siirrymme käsittelyyn ilman puhujan listaa. Ensimmäisenä kollega kollega. Kiitoksia puhemies. Aivan ensiksi haluaisin onnitella esittelijää herra Pana Joutovia. Hän on tehnyt loistavaa työtä. 40 prosenttia kaikista johdattomista työkaluista, kaikista työka- sähkötyökaluista ovat johdottomia viime vuoden tilastojen mukaan. Ja niissä lähinnä käytetään nikkel, kadmium ja nikkeli, metallihybridi akuista, jotka ovat ladattavia. 70 prosenttia on litiumioni paristoja ja 27 prosenttia nikkeli kadmium akkuja Itä- ja Keski-Euroopassa tämä suhde on päinvastainen, joten tarvitaan enemmän aikaa tällaisten paristojen käytön lopettamiseksi johdattomissa työkaluissa. Kadmium on yksi kaikkein vaarallisimmista aineista. Se on vaarallista ihmisille, koska emme tiedä kuinka pitkän aikaa kadmiumin hajoamiseen menee. Meidän olisi tarkasteltava kadmiumparistojen uudelleenkäyttöä. Tällä hetkellä on käytännönläheinen ratkaisu ongelmaan joka voisi myös palvella Euroopan yrityksiä ja kuluttajia. Er Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Ubamaja. Mikrofoni. Kiitoksia. Kadmiumia sisältäviä laitteita ja paristoja löytyy vielä markkinoilta. Tämä on erittäin väärällinen aine sekä ympäristölle että ihmisille. Tästä syystä onkin tärkeää, että näistä tuotteista päästään pikkuhiljaa eroon, etsitään vaihtoehtoisia tuotteita ja aineita, kuten litium-ioni. Mutta kyse ei ole vain ainoastaan paristoista. Käyt, maanviljelijät käyttävät myöskin kadmiumia sisältäviä lanneteitä ja tästäpä syystä lähinnä, lähes joka elintarvikkeessa on tätä myrkyllistä ainetta löydettävissä. Tästäpä syystä meidän täytyy pohtia, miten me saamme tämän myrkyllisen aineen pois näistä laitteista, paristoista ja elintarvikkeista. Ja meidän täytyy etsiä vaihtoehtoja ja meidän täytyy myöskin ö, tukea luomutuotteiden viljelyä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavan edustamme Guinness. Kiitos puhemies. Olen tietoinen, että meillä on vierailijaryhmiä parlamentissa ja keskustelun aihe on aika tylsän kuuloinen. Kuitenkin aiheen vaikutus on äärimmäisen vakava ja tärkeä myös vierailijoille ja kansalaisille yleisemminkin. Irlannin kaudella Phil Hogan ministerinä oli keskeisessä roolissa, kun teimme työtä sen, takia, sen puolesta, että saisimme sopimuksen. Näin saamme eh, varmuutta sekä alalle että myös ympäristön kannalta. Nämä vaaralliset metallit poistetaan paristoista ja akuista. Eilen parlamentissa minulla itsellä oli vierailla ryhmä täällä ja oli mielenkiintoista kuulla heidän näkemyksään Euroopasta. Mainitsin heille, että kun kyse on jätehuollosta, niin Irlannin aloite ei olisi tapahtunut ilman Euroopan unionia, joka on edistänyt direktiivien eteenpäinmenoa. Tämä on toki hidasta, mutta silloin kun Eurooppa tekee päätöksiä, niin vaikutukset aina näkyvät ja kyseessä on aina se, että ympäristö ja kansanterveys hyötyvät. Tämä on tervetullut hanke. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja nyt kollega Keli saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia. Minä haluaisin onnitella esittelijää erinomaisesta työstä tämän tärkeän aiheen tiimoilta. Ei välttämättä maailman seksikäin asia, mutta kuitenkin erittäin tärkeä kansalaisten näkökulmasta katsottuna. Tämä, haluaisin kiittää häntä myöskin tästä selkeästä alustuksesta ja siitä, miten tätä työtä on tehty. Hän korosti sitä, että meidän pitäisi mahdollisimman alhaisella kustannustasolla päästään tästä siirtymävaiheesta yli. Ja hän viittasi myöskin siihen, että vuosittain yli 5000 tonnia elohuppea menee luontoon. Jotain täytyy tehdä. Kiitokset hänelle ja kiitokset valiokunnalle. Asiantuntijani tässä takana viittasivat näihin työkaluihin ja siihen, että meidän täytyy kehittää niitä. Eli että mitä aineita paristossa käytetään. Mutta meidän tulisi korostaa enemmänkin kierrätystä, sillä monet paristot vain heitetään roskikseen, vaikkakin ihmiset tietävät, että erinäisiä tuotteita voidaan kierrättää, mutta paristojen kierrätettävyydestä ihmiset eivät ilmeisesti ole niinkään perillä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa komission jäsen Shevkovic. Kiitos puhemies. Arvoisat jäsenet, te hyväksytte EUn päivityksen direktiivin, joka säätelee kadmiumia sisältäviä paristoja ja akkuja. Korjatun sääntelyn pitäisi johtaa parempaan ympäristön ja ihmisten terveyden suojeluun ja selkeyttää tiettyjä kysymyksiä direktiivissä. Näin parannetaan myös täytäntöönpanoa Aivan niin kuin edustaja Mäkkinen totesi, tämä on hyvä kansalaisille, heidän terveydelleen ja myös ympäristölle. Minusta näin saamme myös tarpeellista selkeyttä yrittäjien kannalta. Haluan kiittää teitä, että tuette direktiivihanketta. Edustaja Slytter nosti esille kysymyksen. Haluaisin vakuuttaa hänet siitä, että komissio työstää asiaa. Meillä on tiettyjä teknisiä ongelmia yhteisten merkintöjen suhteen silloin, kun kyseessä ovat sellaiset paristot, joita ei voi uudelleen ladata. Meillä on myös yhteistyötä standardointijärjestöjen kanssa, mukaan Euroopan tason järjestö. Järjestö auttaa meitä löytämään asianmukaisimman tavan edetä tässä asiassa. Toistaiseksi näyttäisi siltä, että paras tapa päästä eteenpäin on tapauskohtaisesti merkitä nämä tuotteet Tietysti me pohdimme vielä asiaa ja mielellämme pidämme teidät ajan tasalla asian edistymisestä. Kiitos puhemies. Oikein paljon kiitoksia. Ja sitten vielä esittelijä Panjotov. Okei. Okay. Тъй että съм развълнуван, ще говоря на родния си български язик благодаря господин президент господин комисар уважаеми колеги! тази директива и изказванията Oikein paljon kiitoksia, herra puhemies. Saanen esittää muutaman sanan sen äidinkieltäni käyttäen. Olen hyvin liikuttunut tästä tilanteesta. Haluan kiittää kollegoita näistä positiivisista kommenteista. Se, mitä tänään täällä kuulin ja mitä olemme saaneet aikaiseksi kaikkien kollegoiden tuella, on osoitus siitä, että me voimme saada tärkeitä päätöksiä aikaiseksi. Vuosien ajan olemme yrittäneet saada tuloksia aikaiseksi ja nyt kompromissi löytyi. Kyse on kompromissista, jonka neuvosto, komissio ja parlamentti voivat hyväksyä. Me olemme siis saaneet jotain suurta aikaiseksi. Ja tästä on hyötyä myöskin niille maille, joissa ostovoima ei ole niin korkealla tasolla. Olen vakuuttunut siitä, että teknologisen kehityksen tiellä Eurooppa on ottanut aimaharppauksen eteenpäin. Ilman varjoesittelijöiden ja muiden kollegoiden aktiivista panosta en olisi ikinä voinut laatia tällaista mietintöä. Kiitokset kaikille. Paljon kiitoksia ja onnittelut esittelijälle. Äänestys toimitetaan kello 12. Keskeytän istunnon. Jatkamme kello 12. Kiitokset arvon kollegat, kiitokset komission jäsenelle ja nyt pidetään lyhyt tauko.